nimissä Euroopan unioni on valmis avustamaan. Kiitos. Köszönjük. Biztos úr, reméljük, hogy... Kiitokset komission jäsen. Toivon mukaan tilanne Albaniassa ratkeaa. Ja nyt haluan päättää tämän keskustelun tähän. Ja jatkamme. Seuraavalla esityslista kohdalla, joka on komission julkilausuma, joka liittyy salakuunteluskandaaliin Bulgaariassa. Ensin haluaisin pyytää komission jäsen Pibalksia käyttämään puheenvuoron. Puhemies, arvoisat edustajat, korostaneet että EU äh, laki suojaa äh, elektronisen kuuntelun luottamuksellisuuden. Siihen kuuluu siis kuuntelut, salakuuntelut ja muun kaltaiset viestinnän äh, sieppaukset koskien näitä käyttäjiä mitä paitsi tällaisia laillisia nauhoituksia, kuten kaupalliset toimet, toimet ja muut tällaiset viestien sieppaukset ovat sitten taas ihan erilaisten lainsäädännön alaisia tällaisten viestin salakuuntelun edellytyksessä, salakuuntelun luotava edellytykset lainsäädännössä ja niiden oltava sitten oikeassa suhteessa, mitä tulee julkisten tavoitteiden saavuttamiseen, niin kuin esimerkiksi julkisen yleisen turvallisuuden tai rikollisuuden ehkäisemiseksi, takamiseksi tai rikollisuuden ehkäisemiseksi. Tässä yhteydessä on myöskin EU-lainsäädäntöä tietysti noudatettava komissiolle, komission silmissä bulgarian lainsäädäntö näyttäisi täyttävän nämä määräykset asianomainen laki näistä sähköistä viestinnästä sisältävät asianmukaiset mekanismit, mitä tulee luvan, lupamenettelyyn, tiedon hankkimiseen ja tiedon säilyttämiseen ja käyttämiseen ilman perusoikeuksien rikkomista. Nyt on kuitenkin kysymyksessä näiden juridisten velvoitteiden täytäntöönpano ja nyt viranomaisten tehtävänä on varmistaa se, että oikeudelliset menettelytavat noudattavat sitten Bulgarian lainsäädännön määräyksiä. Komissio painostaa, painottaa, miten tärkeää ja välttämätöntä jäsenmaiden on perusoikeuksia kunnioittaa ja noudattaa asianomaisia menettelytapoja oikeus, oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti komissio ymmärtää kyllä, että Bulgarian viranomaiset ryhtyvät riittäviin toimenpiteisiin tarkistakseen, tarkastaakseen ja varmistakseen näiden tiettyjen tutkimusmenetelmien oikeellisuuden. Kiistaa nousi nyt sitten näistä erityisistä tutkimusmenetelmistä. Komissio, kun ei ole saanut mitään asiaan liittyviä äh, valituksia koskien äh, elektronisesta viestien sieppaamisesta Bulgaariassa. Äh, tulemme kuitenkin jatkossakin huolehtimaan tai seuraamaan sitä, että Bulgarian lainsäädäntö noudattaa EU-lainsäädäntöä, samoin heidän käytäntönsä. Kiitokset. Seuraavaksi poliittisten ryhmien nimissä annan ensiksi puheenvuoron herra Busuttilille kolme minuuttia EPPn puolesta. Kiitos puhemies. Olen hyvin iloinen tästä keskustelusta, koska sitä ei ole kaavaltu edes live-valiokunnassa, kun se alkoi täällä. Ähm, kyse on aivan legitiimistä juridisesta instrumentista, jota voidaan käyttää rikoksen torjunnassa – ja äh, on todisteita siitä, että Bulgaria on vakavissaan ottanut vastaan korruption vastaisen taistelun ja järjestäytyn rikollisuuden vastaisen taistelun haasteen. Tätä on pyydetty jo pitkään ja nyt lainsäätävät toimet voidaan toteuttaa legitiimisti ja me odotamme, että ne toteutetaan legitiimillä tavalla laissa sanotaan, että salakuuntelua voidaan toteuttaa vain julkisten syyttäjien tai poliisiviranomaisten ja kansallisen turvallisuusviraston toimesta, jos ne epäilevät, että kyseessä oleva henkilö on mukana rikollisessa toiminnassa ja sen jälkeen annetaan lupa tuomarilta. Erityistiedustelun käytöstä tehty laki taas määrää, että näitä toimenpiteitä voidaan käyttää vain, jos kyse on järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tai kansallisen turvallisuuden suojaamisesta. Saadut tiedot on pidettävä luottamuksellisina, niitä voidaan käyttää vain ähm, lain tarkoittamassa tarkoituksessa. Ja äh, on olemassa myöskin parlamentaarista valvontaa tätä järjestelmää varten niin, että on hyvin selvää, että ähm, on olemassa tiettyjä suojatoimia, jotta yksityisyys suojataan ja että myöskin tietosuoja äh, taataan. Eikä ole mitään kysettäkään siitä minun mielestäni, että tässä olisi äh, tällä tavalla lakia ähm, rikottu. Jos nyt tätä instrumenttia vastaan hyökätään, niin uskon, että se olisi vastuuton hyökkäys niitä jäsenvaltioiden äh, ponnisteluja vastaan, kun ne yrittävät korruptiota ja järjestäytyneen rikollisuutta torjua. Ja uskon, että tämä vahingoittaisi Bulgariaa suuresti, koska tämä äh, taistelu on hyvin tärkeää tässä maassa. Äh, sen yhteistyö ja valvontamekanismin puitteissa ja myös kun ajatellaan, että se kenties tulee Schengenin alueen jäseneksi. Ainoa mahdollinen syy tälle keskustelulle liian se, että tässä on jotakin poliittista takana. Kiitos. Elnézést kérek, hogy közben kopogtam, de rosszul néztem. Kiitokset. Olen pahoillani. Olin tuossa melkein vähällä käyttää nuijaa. Seuraava puhuja, Svoboda, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, herra mies. Minä olin yksi tässä niistä parlamentin jäsenistä, jotka hyvin voimaperäisesti ajoivat Bulgarin jäsenyyttä ja olen iloinen, että nyt sitten on jäsenenä, mutta olen munkin, kumminkin varsin pettynyt nyky-Bulgarian hallituksen joihinkin toimenpiteisiin. Toki taist, kannatan korruption vastaista taistelua, sehän on mitä arvokkainta työtä ja tärkeintä. Samoin myöskin kannatamme sitä, mitä komissiokin äsken totesi, että lake, Bulgariassakin äh, on tietenkin äh, äh, lakeja salakuuntelusta ja, ja viestien siepäämisestä ja että komissiokin totesi, että laki näyttäisi täyttävän EU-lain vaatimukset ja näyttäisi olevan myöskin sitten kohtuullinen, mutta on, onko sitten kuitenkin kohtuullista, jos parissa vuodessa näiden kuuntelutapausten määrä on noussut 6000 16 ja että vain kaksi prosenttia näistä kuuntelutuloksista päätyy tuomioistuimeen käsiteltäväksi. Onko kohtuullista ja oikein, että että sisäministeriön ministeriö suodattaa osan näistä tiedoista. Mitä sisäministeriö tällä sisään tulevalla tiedolla sitten tekee? Miksi se ole avointa kaikkien asianomaisten tarkasteltavissa? On osin hyvin hyödyllistä perehtyä myöskin, mitä lopulle tiedosta tapahtuu paitsi parlamentissa, myöskin Bulgarian medioissa pohditaan vakavasti, onko sisäministeriössä mahdollisesti tieto, tietovuotoja vai pysyykö se tieto siellä. Mehän tiedämme, että Schengenin rajaa ollaan vetämässä nyt Bulgarian Romaniankin rajoille. Mutta nyt on hyvin yllättävää, mitä nyt on tekeillä, koska suuri osa, tai paljonhan on Euroopassa myöskin kritiikkiä tuoreinta laajentumista kohtaan. Ja sen, sen vuoksi sitten komissiota olisi syytä vaatia toimenpiteitä tämän tapaisen vääränkaltaisen toimen ja lain tulkinnan etenemistä. ainakin loukkaa Euroopan lain henkeä, jos ei nyt ihan suoraan kirjainta. Kiitos. Sitten herra Stojanov. käyttää vihreää, anteeksi sinistä korttia. Olkaa hyvä, herra Kovacs. Един въпрос към вас. Вие цитирахте 2008 2010. Kiitos. Minulla olisi teille kysymys. Te viittasitte tänä vuonna 2008-2010 tietoihin tähän päivämäärään. Mistä saitte nämä tiedot ja uskotteko, että nämä tiedot ovat oikeita? Sanoitte vain, että 1-2 prosenttia näistä tiedoista on käytetty tuomioistuimessa. Nämä tiedot, joita olemme saaneet Bulgariasta, ovat täysin erilaisia. Se, kuinka moni ihminen on ollut mukana näiden erityistekniikoiden käytössä vuonna 2000 10, 30 prosenttia, 40 prosenttia näistä asioista menivät oikeuteen ja 2010 30 prosenttia Meillä, me olemme saaneet luvut Bulgariasta komission tehtävään tässä nyt osoittaa, kuka on oikeassa, kuka on väärässä. Mutta sikäli kun minä olen saanut tietää Bulgariassa eri lähteiltä, hyvin, hyvin pieni määrä päätyy sitten syyteen viraston pöydälle ja siellä vielä pienempi määrä johtaa tuomioihin näistä, näistä kuuntelutapauksista. Me olemme saaneet tätä tietoa Bulgariasta eri lähteistä. Ja tämä on minun mielestäni asia, johon Bulgarian pitäisi puuttua. Miksi tämä sitten on skandaali Bulgariassa, ei se skandaali täällä ole? Ja silloin on nyt kyllä meidänkin sitten syytä asiaan perehtyä. Svoboda, do you accept the blue? Herra Svoboda, hyväksyttekö sinisen kortin? Olkaa hyvä, herra Stojanov. Благодаря, господин председателю. Много кратък и бърз въпрос. Господин Солоda. Kiitos. Ihan lyhyt kysymys. Puhutte tutkimuksista, joita ovat, jota on suorittanut sisäministeriö. Se on totta, mutta kyse oli sosialistihallituksesta, joka päätti näistä asioista. Ja teidän poliittinen puolueenne tässä on kysymyksessä. <laughs> Kuulkaapas nyt herra Stojanov. Siis, minulle tämä ei ole mitään puol- tässä on mitään puoluepolitiikkaa pelissä. Kysymys on perusoikeuksissa Eurooppa, Eurooppa oikeuden, Euroopan lainsäädännön noudattamisesta, kuka sen sitten sinne sisäministeriön on sopeuttanutkin. Samaa instrumenttiahan voidaan käyttää eri tavalla, avoimella tai rajoitetulla tavalla, tai samaa välinettä voidaan käyttää hyvinkin väljästi. Minusta erittäin kiinnostavaa olisi tietää, mitä sisäministeriö sillä kertyneellä, kertyneellä tiedolla tekee, jos he eivät ne kerran päädy syytteelle, niin silloin tässä on näiden valta, kysymys valtaoikeuksien väärinkäytöstä – sitä vastaan tässä yritetään taistella. Folytatjuk a hozzászólások sorát. Eh, Kiitokset. Seuraava puhuja on Rova Wallis, puolitoista minuuttia. Thank you very much, President. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen tästä varovaisesta lausunnosta. Ne, ne täällä parlamentissa, jotka tuntevat minut ja ne 12 vuotta, jotka olen viettänyt täällä, tietävät, että minä todella vastahakoisesti osallistun näihin keskusteluihin, mutta yli vuosi sitten parlamentin varapuhemiehenä minua pyydettiin käymään Bulgaariassa puhumassa oikeutta koskevasta ohjelmasta ja on selvää, että meidän oikeusohjelmamme on todella siirtynyt turvallisuuspainopisteistä oikeuskysymyksiä painottavaksi ohjelmaksi ja kaikissa jäsenvaltioissa haluamme saada tässä asiassa aikaan tasapainon ja muistan vierailtani Bulgariaan sen suuren mielenkiinnon, jota Bulgaria, Bulgarian tuomarit osoittivat siihen, sitä kohtaa, mitä me teemme ja mihin pyrimme EUn tasolla. Mutta yllätyin viime viikolla, kun sain vieraita Brysselin toimistoon, niin, jotka puhuivat Bulgariasta, äh, ihmisistä, joiden kotona käy öisin turvallisuuspalvelun äh, virkamiehiä ja tämä on minulle hyvin vaikeata ymmärtää ja minusta on hyvin vaikeata olla täällä puhumassa tästä asiasta. Näin ollen minusta tuntuu siltä, kuten herra Svoboda tuossa aivan oikein on sanonut, että tämä nykyinen lainsäädäntö ähm, äh, tältä, äh, mitä tulee puhelinten salakuunteluun, tuntuu olevan aivan oikeaa, mutta äh, riippumaton elin on tätä aiemmin valvonut, mutta nyt parlamentaarinen elin valvoo tätä. Onko tämä johtanut sitten siihen, että oikeudet ovat vähentyneet? Tuntuu siltä, että ainakin numerot tai luvut ovat kasvaneet ja tämä tuntuu taas osoittavan ja alvivan sanaa tuntuvat, tuntuu ö, siltä, että tuomarit innokkaammin tarttuvat tähän mahdollisuuteen. Osana syy, osa niistä syistä, miksi haluan puhua, on se, että haluan sitoa tämän kansalaisaloitteeseen. Tuntuu siltä, että ihmisistä tuntuu siltä, että heitä painostetaan ähm, vetämään pois allekirjoituksensa. Meidän täytyy nyt todella seuraava ensi vuonna korostaa tätä kansalaisaloitekysymystä ja haluan kysyä komission jäseneltä, ähm, että tätä, tätä vaihetta tarkkailtaisin hyvin läheltä. Most pedig a szabadság és demokrácia. Kiitokset. Ja seuraavaksi vapaus ja demokratia puolueen nimissä Hervaska. Používanie špeciálnych prostriedkov na sledovanie je v každej krajine citlivou otázkou. Valvontavälineistön käyttäminen on aina arkaluontoinen kysymys. Ja joskus valtiovalta ei käytä näitä järjestäytyneitä rikollisia kohtaan, vaan painostaakseen poliittista oppositiota esimerkiksi. Mutta Bulgarian tilanne on vielä siitäkin erikoislaatuinen. Näitä, näitä, tiedot, jotka on, saada, on saatu, saatu epämääräisiin keinoin ja sitten ne vuodetaan vielä lehtiin, niin silloin voidaan kyllä sanoa, että ei kaikki ole reilassa se on ristiriidassa sitten rikollisuuden vastaisen taistelun kanssa. Aika harvoin nimittäin käy kuitenkin niin, että, että, että, että ministeriöllä on äh, työntekijöitä, jotka, äh, jotka voisivatkin sitten yhtäkkiä äh, ryhtyä veljelemään rikollisten piirien kanssa. Bulgarian tilanne on poikkeuksellinen ja tässä yhteydessä on nyt varmistettava nykylainsäädännön sovellus, soveltamisen periaatteet. Ha mindenki, akinek van szava. Olen pahoillani, en voi antaa teille puheenvuoroa jos teillä ei ole sinistä korttia, koska kaikki haluavat sanoa jotakin ja näin emme pääse koskaan tässä keskustelussa loppuun. Pyydän teitä käyttämään puheenvuoroa vuoron silloin, kun on teidän vuoronne. Ja nyt seuraavaksi herra Stojanov, sitoutumattomat puolitoista minuuttia. България имаме поговорка за това, на което ще станем свидетели в днешния дебат. Hyvät naiset ja herrat, mitä nyt tämän päivän keskustelussa on sanottu, että varkaat ovat kiinni varkaita. Tämä kolmen puolueen koalitio toteaa, että poliisiin on soluttautunut mafia ja nyt näette, mikä tämä on tulos. Maaliskuun protesteissa poliisi hakkasi ihmisiä ja nyt sitten täällä puhutaan lainsäädännöstä. Joka tapauksessa poliisi on hakannut rauhanomaisia mielenosoittajia. Stefanovhan hakattiin melkein hengiltä nyt sitten valitatte sensuurista kun olitte siellä, mafia oli niskan päällä ja kansalaisille vietiin kaikki oikeudet ja tuomioistuimet olivat täysin ostettavissa. Skandaalit ja petokset olivat joka päiväisiä. Ja nyt sitten yritätte tältä osin torjua Bulgarian Schengenin jäsenyydestä. Mutta en usko, että tämä onnistuu, koska äänestäjät eivät ole sokeita, vaan he äh, ymmärtävät kyllä, että te olette väärässä. Kiitos. Sitten poliittisten ryhmien puhujien jälkeen yksittäiset puhujat. Ensiksi Nedelcheva, kolme minuuttia. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Puhemies, komissaari, kollegat, kaikki Euroopan parlamentissa käydyt keskustelut, keskustelut kuvastavat Eurooppa, käydään eurooppalaisten kansalaisten etujen nimissä. <clears throat> Nyt tietysti äh, huomataan, miten Eurooppa, euro, eurooppalainen äh, toimielin äh, voidaan valjastaa korruptoituneen poliitteisten pää, päämäärien ajamiseen jonkin valtion kansalan, kansan päämäärien puitteissa. Tällaista eurooppalaista elintä ei voida yhtäkkiä kääntää kansallisten etujen ajaksi. Bulgarian äh, kansalaiset ovat äh, valinneet omat meppinsä äh, omien arvojensa perusteella. Totta kai perustuslaillisia oikeuksia pitää kunnioittaa, mutta jossakin kulkee raja ja äh, sen äh, rajan takana äh, kaikki epämääräiset ainekset alkavatkin yhtäkkiä tavoitella erilaisia, ajaa erilaisia intressejä, heittää varjon Bulgarian ylle. Muutama seikka on syytetty, että salakuuntelutapaukset ovat äh, kaksinkertaistuneet. Virallinen, äh, viralliset tilastot osoittavat muuta. Mutta olkoon. Kysyn kuitenkin toisen kysymyksen. Mistä lähtien äh, nämä asiat ovat nousseet päivänvaloon? No sen jälkeen, kun hallituksemme astui valtaan avoimuuden nimissä. Joku puhui tällaisesta riippumattomasta valvontavirastosta, jotka, joka selvitti näitä kuuntelutapauksia tutkimustarkoituksia, Se ei kuitenkaan koskaan toiminut. Bulgarian parlamentaarinen tasavalta ja, ja, ja kunnia ja perustuslain hengen kirjaimen mukaisesti parlamenttiin perustettiin komitea valiokunta selvittämään näitä kysymyksiä. Tässä valiokunnassa, tutkimuskomiteassa on jäseniä kaikista poliittisesta puolueesta pääministerillä ole mitään oikeutta sitä johtaa esimerkiksi. Kuten huomataan, Bulgarian lainsäädäntö tarjoaa kaikki takeet tällaisten erityisten tutkimusmenetelmien käyttämisen olevaa status quota on muuttaa ja siitä on erityisen vaikea kaivaa mitään myönteistä esille, mutta kaikkein vaikeinta on tässä todeta, että miten täällä kaikkien Euroopan demokraattisimmissa instituutioissa ajetaan ihan eri päämääriä ja tavoitteita kuin mikä meillä on. Kiitokset. Seuraava puhuja, herra Morais, kaksi minuuttia. President, um, I think it's... Puhemies, on aina epämukavaa, kun jos jonkin jäsenvaltion sisäistä tilannetta tarkastellaan herra Rova Wallisin tapaan haluaisin sanoa, että oma maani, oma hallitukseni Iso-Britanniassa tutkii luovutustapauksia kidutukseen. Näin on väitetty, tämä on minulle hyvin epämukavaa, sanon myöskin hallitukselleni Iso-Britanniassa, mutta olen osallistunut kuitenkin aktiivisesti näihin tutkimuksiin, koska oli tarpeen toteuttaa tämä Euroopan laajuisella tavalla. Miksi? Ja miksi olemme täällä tänään keskustelemassa Äh, Bulgarian sisäisestä tilanteesta. No ei sen takia, että kysymys on Bulgariasta, vaan koska kysymys on arvoista. Olemme arvoyhteisö ja äh, komission esille nostamista asioista siteraan äh, tätä on käytettävää poikkeuksellisesti. Ja rouva Wallisille sanoisin, että olen asianajaja ja tiedän, että sitä pitää käyttää vain poikkeuksellisesti. Se on yksi sellaisista asioista, että jos sitä käytetään tarpeettomasti ja epäsuojelmallisesti, sopivalla suhteettomalla tavalla, niin siitä voi tulla ase järjestäytyneen rikollisuuden palveluksessa ja sitä on hyvin paljon Bulgariassa ja muuallakin eu ja näin siitä tulee todella valtion ase, eikä kyse ole siitä, mikä tätä keskustelua ajaa, mikä poliittinen tahto keskustelua ajaa, vaan kysymys on siitä, että nyt tässä valtiollista välinettä käytetään järjestäytyneen rikollisuuden hyväksi ja tämä on hyvin vakavaa EU-ssa. Tämä ei rajoitu pelkästään Bulgariaan, saattaa olla, että huomenna kysymys on toista jäsenvaltioista, mutta haluaisin, että kaikki lähteet käytettäisiin ja vetoan yli puoluerajojen kaikkiin jäseniin täällä parlamentissa. Onko joku sitä mieltä, että suhteeton epäsopiva salakuuntelun käyttö on ollut käytössä vai ei ole ollut. Jos tapelette numeroista herra Svobodan tavoin, niin joka tapauksessa tätä salakuuntelua on tapahtunut. Olen monilta lähteiltä kuullut tästä asiasta, koska meidän täytyy todella varovaisesti puhua tämän tyyppisestä asioista, enkä ole kuullut ketään tässä keskustelussa sanovan, että tätä käyttöä ei tapahtunut. EU täytyy tutkia tämä asia ja äh, haluan... Szigorúbb lenni, fél perccel túllépte. Következik. Olen pahoillani, emme voi äh, jatkaa. Teidän täytyy noudattaa puheaikoja puhemies, italialaisena minun on sanottava, että minä en vastusta puhelinkuuntelua, kun sitä käytetään laillisesti. Italiassa se on erittäin hyödyllinen väline mafian torjumiseksi ja ja sitä on äh, käytetty myös Berlusconin suhteen koskien näitä rikoksia, mitä ei ole vielä todennettu kuitenkaan koskien äh, vallan, valtaisemman väärinkäyttöä ja alaikäistä prostituutiota. Bulgarian tapauksessa näyttää siltä, että Bulgarian hallitus käyttää äh, salakuuntelua kriminalisoidakseen opposition käyttämällä epämääräistä pelkoa kompleksisissa tilanteissa ja pyrkien tunnistamaan tekemään opposition edustajista normaaleja rikollisia ja näin heitä estetään niin ihmisoikeudet ja toimitaan ikään kuin poliisivaltiossa. Tämä ei voi johtaa vain yhteiskunnalliseen väkivaltaan. Uskon, että parlamentin ja komission on pidettävä erityisen tarkkaan silmällä Bulgarian tilannetta niin, että rajoitettaisiin – vahinkoja, joita tämän tyyppinen hallituksen toiminta saattaa aiheuttaa. Kiitoksia. Sipen Ernst Strasser, Kiitos. Seuraava puhuja on herra Strasser, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, komissaari, minä olen seurannut tätä keskustelua ja äskeistä keskustelua Albaniasta kiinnostuneella mitä, mikä ero tässä äh, yli rajojen äh, äh, moitittiin kaikkia. Tässä nyt heitetään taas syytöksiä, jotka ovat täysin, täysin vailla perusteita. Tässä esitettiin, että, että molemmat suuret puolueet, puolueet puhaisivat yhteen hiileen. Mutta tässä toisaalta tässä keskustelussa, toisin kuin äskeisessä, lyödään kiilaa puolueiden välin eri, erityisesti toivo, että, että puolueet sitten löytäisivät toisensa ja tekisivät työtä kansalaisten hyväksi. Eh, ei tässä näy, näytä ollenkaan siltä, vaan tässä, tässä näyttää kemminkin siltä, että osa parlamentista eh, on jo ennakolta tehnyt eh, päätöksensä, kumpi on oikea, oikeassa, kumpi väärin. Et toistaiseksi ei ole kuullut yhtään faktaa, vaan kommentteja, että näyttäisi siltä ja vaikuttaisi olevan. Olemme kuulleet ja meille on kerrottu näin poispäin. Miksei sitten käydä sitten asianomaisissa valiokunnissa, esimerkiksi tässä valiokunnassa, miksei käydä turvallisuusvaliokunnassa ää, valiokunnassa näitä asioita selvittämässä tai tehdä kysely komissio, ei kun täällä aletaan käydä tällaista julkista keskustelua, jota haluttiin ihan pelkästään poliittisin perustein. Me emme semmoista voi hyväksyä tällä tavalla voi veistä, täällä selän, Bulgarian kansan ja hallituksen selän takana eh, puhutaan heidän asioistaan. Minun mielestäni meillä on täällä asianomaiset toimivaltaiset valiokunnat, joiden toimenkuvaan tällaiset kuuluvat. Eh, tietenkin tässä olisi aivan eh, näin arat asiat, niin kuin tämäkin asia, silloin sitä, sitä tietysti pitää valvoa parlamentaarisesti, niin kuin tämä hallitus on, on toimeenpannutkin ja määrännyt. Äh, äh, siellä ovat kaikki parlamentin puolueet edustettuina. Olen äh, kiitollinen myöskin siitä, mitä komissari Manfred viime viikolla totesi, että tämä on oikeastaan maan sisäinen keskustelu ja että tässä yhteydessä koko komissio on edellyttänyt Bulgarin hallitukselta kaikkia välttämättömiä toimenpiteitä. joku esittää sinisen kortin, annan puheenvuoron vain heille. Tuolla joku äsken kuvasi ja kuvasi myöskin allekirjoituksia. Hän oli ilmeisesti Bulgarian valtuuskunnasta. No enpä tiedä, koska kaikki ovat täällä, että joku nyt kuitenkin tulee tänne täysin saliin ja kuvaa meitä. Ei, hän oli täällä salissa. Ja hän äh, kuvasi noita allekirjoituksia niin, että ehkäpä äh, voitte tutkia, mitä on tapahtunut, koska tällaista ei voida hyväksyä, että ulkopuoliset henkilöt tulevat tänne ja kuvaavat meitä. Igen, meg, megérdeklődöm, képviselő úr. Minä tutkin tämän tilanteen ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin. Siniset kortit siis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 kysymys on äh, äh, paitsi äh, salakuuntelusta, tässä on kysymys kansalaisvapauksien rajoittamisesta. Bulgarissa on asianomaiset viranomaiset näiden ongelmien ratkaisemiseksi, mitä Euroopallakin tulee. Bulgarian lainsäädäntö on asianmukaisesti harmonisoitu tietysti e, ongelmia täytäntöönpanossa on. Ja siksi, siksi kysymmekin komissaarilta, mitä oikein aiotte tehdä, jotta e, voisitte estää EU-lain väärinkäytön. E, kysymys herra Strasserille myöskin. Bulgarian kriisi heittää varjon Tukholman prosessin, asianomaisen direktiivin ja monien muiden proseduurien ylle. Tämä, Äh, Bulgariassa äh, esimerkiksi äh, lääkärit kuuntelevat, nauhoittavat potilastietoja ilman, että potilaalla on mitään oikeuksia. Sitten myöskin näitä salakuuntelutapauksia on kohtuuttoman paljon verrattuna siihen määrään, mikä loppujen lopuksi päätyy sitten tuomioistuimeen. Herra komissaari, tällaiset toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta niitä pitää käyttää sitten myöskin sitten laillisesti. Animir Ilchev, Kiitos. Ilchev, kaksi minuuttia. Благодаря ви, господин председател. Ескалацията в използването на специални разузнавателни средства в България е наистина факт erityisten tutkintatoimien käyttö on eskaloitunut Bulgariassa ja sen takia kansalaiset ovat huolissaan. Bulgarian parlamentaarinen elin on tutkinut näiden toimien käyttöä ja tätä on kritisoitu ja nyt vetoon komissioon, että nämä luettaisiin sitten. Tässä on muitakin tärkeitä kysymyksiä. Mikä on komission viesti niille, jotka eivät tiedä, mikä on vapauden ja turvallisuuden välinen hauras raja? Voiko, voitteko äh, sanoa, että kysyn ollut poliittisesta tai yksilökohtaisesta äh, intresseistä ja äh, kuinka tarpeellista on tukkia porsareet laissa. Tällä tavalla laittomasti saadut tiedot eivät ole pelkästään olleet vain erityisissä tutkimuselimissä, vaan myöskin korkeilla poliittisilla virkamiehillä, poliisi, poliiseilla. Poliisi on soluttautunut, mutta sillä ei ole ollut lupa tehdä tämä, tätä. Ja salakuuntelupyynnöt eivät ole aina perusteltuja Bulgarian poliisivoimat ovat pyrkimässä valitsemaan kaikkea, mikä liikkuu. Joko järjestelmä on väärä tai sitten kyse on hyvin vaikeasta tietämättömyydestä, mutta tällainen tietämättömyyshän on asia, jota meidän täytyy vastustaa – meidän on puolustettava perusoikeuksia, ihmisoikeuksia ja myöskin yksityisyyden suojaa. Meidän on peräänkuulutettava sitä, että Tukholman ohjelmahan ei ole mikään museokappale, vaan sen tarkoituksena on taata vapaus, turvallisuus ja oikeus Euroopassa. Ja äh, olipa kysymys yksilöstä, poliittisesta puolueesta tai hallituksesta, niin kukaan ei saa ahdistaa ketään nurkkaan äh, ilman näitä kolmea. Kiitokset. Boeing Kiitokset herra Kovacev. Olkaa hyvä. Уважаеми господин президент, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Това, което чух... Puhemies, komissaarikollegat, se mitä komissaarilta äsken kuulimme vahvistaa sen, että että lainsäädäntö, joka, joka mahdollistaa erityisesti tutkintatoimet, on EU-lainsäädännön mukaista. Me emme voi ää, ää, erota siitä näkemyksestä, että jokaisen maan on kyettävä äh, takamaan kaikkien kansalaisten perusoikeudet myöskin, mitä tulee äh, oikein heidän oikeusturvaansa. Mitä tämän päivän keskustelu kertoo? No, äh, Bulgarissa nimittäin on käynnistynyt vaalikampanja ja, ja, ja se on nyt sit siirtynyt, sitä on nyt siirretty käymään täällä Euroopan parlamentissa. Ei tässä muuta tavoitella kuin poliittisia osan, osinkoja on äh, vaikea, äh, vaikea äh, vakuuttaa nyt sitten euroedustajia, esimerkiksi Bulgarian kolmipuoluehallistuksen vanhempien virkamiesten toimista, jossa oli selkeitä korruption merkkejä. Jotkut eivät halua kuulla vastauksia, kysymyksiä. Nyt pieni huumoripläjäys. Ne kollegat, jotka ovat salista jo poistuneet, ovat saaneet innoitusta siitä, että kun ovat pystyneet vahingoittamaan Bulgarian valtapuoluetta mahdollisimman paljon. Me olemme nyt eri leireissä sen sijaan, että tekisimme yhteistyötä tämän päivän hallituksen työtä haittaavat, haittaa edellisen hallituksen perintö ja sen jäämät. Nyt tämän keskustelun äh, tarkoituksena on paitsi heittää lokaa nykyisen valtapuolueen, myöskin koko maan ja koko äh, eurooppalaisen yhteistyömme päälle. Tämä täällä käytävä keskustelu on häpeällistä ja todella harmillista. Äh, viime päivinä oppositiokollegat ovat maalanneet tosi synkän äh, kuvan Bulgarian nykytilanteesta. Olemme äh, kuulleet köyhyydestä, nälänhädästä, erilaisista tietojen pimittämisestä ja näin poispäin. Nämä ovat ihan harhaanjohtavia tietoja. Ei meillä mitään, mitään palkkamurhia sentään enää tapahdu nämä vanhat kanavat, lahjontakanavat on tukittu. Meillä on Bulgarissa erittäin hyvä investointiilmapiiri tällä hetkellä. Hallituksen on vakaa, hallituksella on vakaa kannatus parlamentissa ja se, että kunnioitetaan luotettavana neuvottelukumppanin. Ja haluankin tässä pahoitella eh, kaikkia kollegoja, jotka ovat tänne ovat aikansa tulleet työtä myöhään tuhlaamaan tähän vaalikampanjaan. Kiitos. Hmm, seuraavaksi herra Enciu. Deputat Enciu. Köszönöm szépen, domnule președinte. Situația ascultărilor și interceptărilor ilegale din Bulgaria este... Kiitoksia. Bulgarian laittoman eh, salakuuttelun tilanne on erittäin vakava, mutta vielä vakavampaa se, että tämä ei ole ainoa tapaus, jota olemme havainneet EU-ssa. Hyvä komission jäsen, tätä keskustelua olisi pitänyt eh, käydä myös eh, toisen jäsenvaltion Romanian suhteen. Vuonna 2011 Romaniassa on kuunneltu yksityisiä keskusteluja ja se on mahdollista ilman mitään oikeudellista suojaa. Perustuslaki, kansallinen laki ja Euroopan laki kuitenkin kieltää elämän puuttumisen ilman vakavaa syytä ja ilman tuomarin selkeää lupaa. Keskustelut toimittajien ja poliitikkojen välillä ovat keskusteluja, joita on laittomasti nauhoitettu, samoin oppositiopuolueiden kokouksia ja tuomareiden kokouksia on salakuunneltu. Näin tässä tilanteessa perusoikeuksia ei ole kunnioitettu. Syyttäjien tutkimus, miten metodi nykyään on laiton, on puhelinkuuntelu. Palvelut seuraavat järjestelmällisesti opposition keskusteluja. Tämä on erittäin huolestuttava. Pyydän komissiolta kiireellisiä toimia niin, että voidaan säilyttää oikeusvaltio ja demokratia näissä kahdessa jäsenvaltiossa. Kiitoksia herra puhemies. Most pedig megadom a szót Seuraavaksi puheenvuoron saa herra kaksi minuuttia. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Нека... Puhemies, arvoisa komission jäsen, rakkaat kollegat. Euroopan komissio on lausunut, että Bulgarian hallitus on osoittanut päättäväistä tahtoa murskata korruptio ja järjestänyt rikollisuus aivan ensimmäistä kertaa todellista kouriin tuntuvaa edistystä on saavutettu ja tätä bulgarialaiset äänestäjät ovat hakeneet vaaleissa 2009. Kaikki legitiimit keinot ovat olleet käytössä, jotta voitaisiin tutkia ja havaita järjestäytynyttä rikollisuutta. Ei pidä olla naivi. Järjestäytynyt rikollisuus, sillä on paljon resursseja ja sitä ei rangaista eikä sen torjumiseksi toimita. Nyt he pyrkivät iskemään vastaan Mm, ja pyrkivät maalaamaan äh, asiakirjoja äh, ja kuunteluita, joita on manipuloitu. Ihmiset äh, antavat lausuntoa, lausuntoja lehdistössä, antavat asiakirjoja, videoita. Tämä on aivan hysteeristä. Ja kaikki tämä kuulostaa siltä, kuin pyrittäisiin löytämään totuus, mutta itse asiassa tätä eri rikollisryhmät haluavat saavuttaa. Mitään salakuunteluskandaalia Bulgariassa ei ole tapahtunut. Mutta Bulgariassa on pyritty mustamaalaamaan hallitusta ja sen tahtoa todella taistella korruptiota järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Rikolliset pyrkivät nyt keräämään toimintojensa rikollista hedelmää tulevien vaalien valoissa. Miettikääpä tätä. Kiitos. Kalfin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Kalfin. Minuutti. Puhemies. Minäkin haluaisin sanoa muutam, muutaman sanan komissaari Piipaukselle. Tässä on nyt kuultu aika paljon propagandaa. Meillä on täällä äh, kokoomuskumppani kansallismieliset äh, ja muut ovat äh, laatineet raportin Bulgarian parlamentille, jossa todettiin, että, että hallitus suodattaa tietoja ennen niiden päätymistä tuomioistuimelle. Tässä raportissa syytettiin hallitusta siitä, että se säilyttää luottamuksellista yksityistä tietoa ja että sitä on sitten vuodettu, vuodettu mediaan Tässä raportissa todettiin myös, että ihmisoikeuksia olisi loukattu, että perusoikeuksia olisi loukattu monellakin tavalla ja että komission tulisi verrata Bulgarian lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa siihen, mitä muilta, muilta jäsenmailta vaaditaan. Me halusimme vain faktat paljastaa. Senkin kiikkaartio Kiitoksia. Kello, kello on jo todella paljon. En enää aio luovuttaa puhe, antaa eh, sinisen kortin puheenvuoroja. Nyt herra Nevskille vielä puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Благодаря Rouva niin, puhemies, minä olen täällä yksi listan äh, pahnanpohjimmaisia pohjimmaisia puhujia, mikä tarjoaa tilaisuuden tehdä tämän päivän keskustelusta jonkinlaisen yhteenvedon. Tässä on kysymys salakuuntelusta. Ei tässä keskustella jonkin ministerin puolesta tai häntä vastaan. Tässä keskustellaan Euroopan perusarvoista. Ihan oikeinhan on tätä keskustelua täällä Euroopan parlamentissa käydä, koska tämä koskee vapauksia, oikeuksia, demokraattisia lakeja sen vuoksi se ei ole pelkästään jonkin maan sisäinen asia. Tätähän, tätähän me olemme nähneet Berliinin muurin kaatumisen jälkeen tapahtumaan, jos kansalaiset menettävät uskonsa Euroopan perusarvoihin, perusperiaatteihin. Kaikki on menetetty. Me olemme menettäneet kaiken, he menettävät kaiken. Tässä on kysymys luottamuksesta. Ei luottamuksella ole puolueväriä. Siinä, eh, se ei voi sisältää puolitotuuksia. Totuus on yksi eh, ainoa totuus. Yksi ainoa. Meidän pitää eh, se, sanoa selväsanaisesti. Tässä keskustelussa on myös ollut kysymys vastuusta tämän nykyisen hallituksen vastuusta, ei menneen eikä tulevan, vaan nykyinen hallitushan on vastuussa äh, kansalle. Ja nämä kansalaiset voivat olla sitten heidän äh, kannattajiaan tai heidän vastustajiaan. Millään muulla ei ole demokratian kanssa mitään tekemistä. Kiitos. Pahoittelen, että lausun nimen sukupuolenakin väärin. Nyt sitten puheenvuoroihin ilman puheenluetteloa. Meillä on kuusi puheenvuoropyyntöä. Tällä listalla Irjana Ivanova on näistä puolesta tusennasta mepistä ensimmäinen minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kollegat, kaiken kuulemamme jälkeen voin vain sanoa, että Jälleen kerran olemme todistaneet Bulgarian opposition säälittävää pyrkimystä politisoida tämä asia Irpan parlamentissa. Eh, aiemmat hallituspuolueet tekevät kaikkensa Bulgarian musta maalaamiseksi sen eurooppalaisten kumppaneiden silmissä. Kuka on oikeassa, kuka väärässä. Tähän emme tänään tässä keskustelussa saa vastausta, mutta muistamme kuitenkin nämä helposti lausutut sanat tänä iltana. Rakat kollegat oppositiosta, jot, et, jos ette pysty toimimaan oikealla ja rakentavalla tavalla hallituksen kanssa, jos ette pysty tekemään rakentavia ehdotuksia, niin pyydän älkää ainakaan astuko niiden tielle, jotka pyrkivät olemaan objektiivisia ja rakentavia. Kiitos. Miganin te, ette äsken saaneet puheenvuoron sinisellä korkealla. Nyt saatte. Puhemies, ei ollut äh, tarkoitus äh, äh, käyttää puheenvuoroa. Minä halusin tuossa äsken näistä kysymyksiä herra Starsenille ja esitänkin Herrasta Strasser, en voi olla, en voi yhtä mieltä siitä, etteikö ole, ole tietoa siitä, kuinka monta tällaista kuuntelutapausta on ollut. Asenomen oikeusistuin kertoi niitä olleen 15 446 hyväksyttyä ja niistä 1918 päätyi tuomioistuin käsittelyyn. Sehän on ihan olematon prosenttimäärä. 16 000 kertaa hyväksyttiin tällainen toimenpide ja mikä merkitsee sitä, että, että, että 5-10 prosenttia purkaliaisten puheluista tai muista elektronisesta kommunikoinnista salakuunneltiin sinä vuonna. Onko se teidän mielestänne kohtuullista? Mehän, mehän puhumme vapaudesta ja demokratiasta kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Sen vuoksi meidän pitää kyetä siitä keskustelemaan myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos, Rova Parvanova. Minuutti. Kiitos, puhemies Pyytäisin, tai haluaisin kysyä komissiolta, josko komissio on tietoinen siitä, että 27 eh, oikeusjuttua Strasburgissa oli eh, sidoksissa poliisin väkivaltaiseen toimintaan ja myös nyt tutkitaan äh, tuossa tiedustelutoimistossa tätä kansalaisaloitekysymystä ja vaaditaan ihmisiä vetämään pois allekirjoituksensa. Äh, mm, myös äh, poliisi on sekaantunut asiaan ja pidättää hallituksen vastustajia. Ja johtavan puolueen vastustajat esitetään yhteiskunnan vihollisina Tämä huolestuttaa minua suuresti. Eilen Gerb Partin vierailun aikana mitä painostettiin vetämään pois suullinen kysymyksemme. Mitä nyt komissio aikoo tehdä, jotta voitaisiin palata kansalaisoikeudet Bulgariaan? Kysymys ei ole vain pelkästään bulgarialaisesta, vaan ihmisoikeuksista. Kiitokset. Tämä on Catch the Eye-menettely, spontaania puheenvuorojen menettely. Nyt puheenvuoron saa herra Hans-Peter Martin. Kiitoksia puhemies, haluaisin puhua suoraan teille, te edes kuuntele. Niin, että nämä kaikki parlamentin keskusteluissa ei nyt sitten saletakaan yhtäkkiä näitä vihreitä sinistä kortteja, vaikka me olemme yli, yli, halunneet tehdä näistä vilkkaamman, vilkkaamman ja mielenkiintoisemman ihan äly, älytöntä tässä muodossa, tätä karaoke-parlamentiksi muutenkin nimitetty. Ja, on, tätä meidän menettelytapamme parantamaan ja sitä ei kuitenkaan sitten suvaita eikä suoda meille. Seuraava puhuja on Vatsitis minuutti. Please. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. President, I just wanted to add my voice. Puhemies, haluan todella yhtyä tähän. Ette halunneet nähdä sinisiä kortteja tänä iltana. Ehm, täällä ei ole riittävästi kollegoita ja haluan todella pyytää, että kollegat kuuntelevat tätä keskustelua. Herra Strasser, minä ilmaisen pettymykseni teille. Tämä ei todellakaan ole ollut hyvä esimerkki demokraattisesta puheesta maassa, jossa todella demokratia noudatetaan. Tehát Balcitis képviselő urat kérem Haluaisin pyytää nyt herran Balchidiksiä puhumaan yksi minuutti. Gana yra sudėtingas. Pagal pateiktą informaciją matomai, kad Niin. Tämä ongelma näyttää olevan aika monimutkainen ja ongelmahan on sel- selkeästi nyt olemassa, eikä tämä koske pelkästään Bulgaria. Mehän puhumme tässä eurooppalaisista arvoista – ja meidän äh, on äh, äh, kaikkien kunnioitettava keskustelun osallistuvia, kaikkia läsnäolijoita. Meillähän on Euroopan unionissa tällainen ihmisoikeuksien peruskirja, Bulgaria, Sloveniat ja muut, ketkä täällä ovat läsnä, joutuvat sitten noudattamaan tämän peruskirjan määräyksiä ja, ja siinä kuvataan selvästi, mitä hallituksilla lupa tehdä ja mitä ei, kun joka tapauksessa pääasia on, että ihmisoikeuksia noudatetaan. Sen vuoksi komissaarin pitäisi erittäin tarkoin seurata te, tätä tilannetta, koska täälläkin salissa on hiukan tällainen teeskennelty vastakkainasettelu. Siirrä. Kiitos puhemies arvoisa komission jäsen kollegat, on aivan luonnollista, että käydään keskustelua, kun kyse on tärkeistä eurooppalaisista arvoista, kuten ihmisoikeuksista. Ja tämä on erityisen tärkeää keskustella niistä, kun ne joutuvat vaaraan. Paradoksaalista kyllä puheet ovat olleet samansävyisiä, koska niissä kaikissa ilmaistiin huoli. Liberaalit, sosiaalidemokraatit ovat pyytäneet tätä keskustelua, koska meitä huolestuttaa oikeusvaltion tila Bulgariassa. Ja me haluamme todella rauhoittaa äänestäjämme, että olemme varuillamme ja että puolustamme heidän oikeuksiaan. Olemme kuulleet huolenaiheita kollegoilta EPPstä. Toivon mukaan nämä jaetut huolet johtavat ratkaisuun. Kiitos. Kiitos herra Renani on esittänyt sinisen kortin. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro lyhykäisesti. Kiitoksia puhemies. Olen liberaalidemokraatti sekä Euroopassa että Italiassa. Joskus omassa maassani yhdessä puolueen kanssa käy niin, että meitä määritellään kommunisteiksi ainoastaan siksi, että olemme oppositiossa tällä hetkellä. Kun siitä, mitä olemme lukeneet, samantyyppistä tapahtuu nyt bulgaarialaisille sosiaalidemokraateille. Heitä kuvaillaan rikollisiksi ainoastaan siksi, että he ovat omassa maassaan oppositiossa. Tällainen väärinkäytös ei meitä miellytä. Tietenkin näistä asioista voidaan vitsaillakin johonkin, johonkin rajan asti, mutta, mutta tällainen käyttäytyminen voi muuttua myös hyvin vaaralliseksi. Oma ulkoministerini ei sen myöhempään kuin eilen, sen jälkeen mitä Egyptissä ja Tunisissa siis on tapahtunut, että kävi Damaskossa ja määritteli Syyrian demokraattiseksi maaksi, joka tyydyttää täysin omien kansalaisten modernisointitarpeet. Jos tämä on puhetta, jota omat edustajamme puhuvat, meidän on parlamentin edustajien ja toimittavisen ja komission pitäisi valvoa tällaista tilannetta. Mindenki elmondhatta magáét, most pedig akkor zárja fel... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Pibaks. Uh, Puhemies, arvoisat jäsenet, tämä on ollut varsin kuuma keskustelu, mutta haluaisin korostaa kolmea seikkaa, jotka ovat perustavanlaatuisia liittymisprosessi EU-hun ja minun maanihan sen kävi lävitse, ei ole helppo, mutta kun maa on hyväksytty EU-hun, uskomme, että jäsenvaltiolla on kykyä taata perustavat ihmisoikeudet ja myöskin toteuttaa, laittaa täytäntöön EUn lainsäädäntö. Tietyillä sektoreilla meillä on tiettyä erityistä lainsäädäntöä. Direktiivi, joka liittyy esimerkiksi tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn sähköisessä viestinnässä. Niinpä komissio on pitkään ja sanoisin kunnioittavasti pyrkinyt kehottamaan jäsenvaltiota toteuttamaan EU-lainsäädäntöä. Olen kertonut teille, missä nyt olemme ja uskon, että teidän pitäisi täysin luottaa komissioon, että jos EU-lakia rikotaan, niin silloin toimimme. Näin ollen komissio valvoo ja jos on tarpeen, komissio toimii. Tämän ei pitäisi mennä niiden rakenteiden ylitse, joita laissa säädetään, ja komissio todella pitäytyy kiinni tässä yhteisön lainsäädännössä. Kiitokset komission jäsen. Voitte uskoa minua, jos nyt saan sanoa jotakin kun edustan entistä kommunistimaata, niin